Mano Lopuloksen. Hän on perusoikeusvirastosta ja Christian Archambault, joka tulee sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirastosta ohimista. Puheenjohtaja Menendez Valdessa puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, valiokunnan jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta ja kunniasta olla täällä edustamassa kaikki erilliselimiä, jossa käsittelemme virastojen erilliselten budjettia. Meillä on kolme 33 virastosta edustettuna Raahin eka Eurojust. Johtajat muun muassa ovat paikalla. Itse edustan Eurofoundia. EUn virastot varmistelivat äh, asiakirjan, jossa tuodaan esille resurssitarpeet, lisäarvo ja päätehtävät koskien virastoja ja järjestelmiä, joita edustamme täällä tänään. Tässä asiakirjassa tuoden esille myös tärkeitä viestejä valiokunnan jäsenille. Virastot ovat tärkeä osa toimielinten arkkitehtuuria. Me edustimme 2015 vuonna 15 prosenttia henkilöstöstä ja käytämme myös kohtuullisen suuren osan budjettia. Me haluamme ollut toimia avoimesti ja tilivelvollisesti 2015 vuonna me olimme vieneet läpi 96 prosenttia niistä toimista, jotka virastolle oli määrätty etenemissuunnitelmassa, jos, joka määriteltiin toimielinten, joka ja heille määrittiin toimielinten toimesta. Me pyrimme jatkamaan tätä toimintaa, jossa me viemme läpi meidän tehtävän tehokkaasti muiden julkisten elinten kanssa. Me on tärkeää, voin tässä vielä tuoda esille ne tuntemukset, joita komission sen Gorgieva toi esille sanoen, että virastot ovat nopeasti liikkuvia pikaveneitä, jotka liikkuvat ketterästi ja pyrkivät sopeutumaan jäsenvaltion ja unionin eri tarpeisiin. Komissio seuraa tiivisti meidän toimintaa. Me olemme velvollisia budjettiviranomaisille ja meidän johtoalukselle. Tässä on kolme tarkastelutasoa ja tämä tarkastelu tehdään niin seikkaperäisesti, ettei vastaava ole missään EU-elimissä. Tuon nyt huolenaiheemme liittyen EU-virastoihin ja erilliselimiin. 2016 vuoden budjettiin perustuu komission 2013 heinäkuun tiedoksiantoon, jossa on, vähennetään 10 prosentilla henkilöstöä ja on tuotava esille, että 2015 vuonna 57 prosenttia nämä startup-virastot pois lukien ovat ylittäneet 5 prosentin henkilöstömäärän vähentämisen, ja tämä tulee nousemaan 89 prosenttiin tulevina vuosina. Tämä osoittaa, että me olemme täysin sitoutuneita vähentämään henkilöstöä sovitusti, ja nämä loput virastot ovat valmiita sitoutumaan 5 prosenttiin ennen takarajaa. Tämä oli osa toimielinten välistä sopimusta, ja tämä pyydettiin yksittäisesti kaikilta eh, toimielimiltä. Tästä huolimatta komission ehdotus käsittelee näitä yhtenä joukkona, ja tässä tuodaan esille, että jotkut virastot täyttävät muiden virastojen henkilöstötarpeen. Tässä luotiin komitea, joka katsoo näitä virastojen henkilöstötarpeita yksittäisellä tasolla. Tässä on 2016 vuodessa henkilöstöreservi. Ja tässä tullaan panemaan täytäntöön tämä sovittu 5 prosentin henkilöstön vähentäminen seuraavalle. Toiminnan väliselle työryhmälle ei ole sovittu vielä tapaamista. Syyskuusta on ollut puhetta. Ja nyt tauko on kertynyt jo 15 kuukautta. 15 kuukautta. Se, että vähennettäisiin edelleen 2016 vuonna ilman, että toimintavälinen työryhmä on kokoontunut ja kertonut löydöksistään, niin yksinkertaisesti asian ilmaistaakseni tässä niin tässä kuitenkin pyritään kunnioittamaan budjetti toimivaltaa omien toimielinten tahtoa. Toimielinten välisen työryhmän olisi kokoontua mahdollisimman nopeasti, jotta asiassa päästään eteenpäin. Se, että vähennetään henkilöstöä virastoista joihin palkataan henkilöstöä EU-budjetin ulkopuolelta, ei ole millään tavalla loogista. Tässä on hallinnollisia esteitä, jotka estävät virastoja rekrytoimasta henkilöstöä, jotta voitaisiin tukea teollisuutta tarpeensa mukaan. Lisäksi me haluaisimme kuulla todellisille parlamentin oikeudellisen yksikön näkemyksen parlament, joka tuo esille, että parlamentin ja neuvoston on päätettävä yksittäisellä tasolla virastojen toiminnasta, eikä niitä voi ryhmittää yhdeksi ryppäksi. Se, että virastot ovat ryhmittäytyneet verkostoksi, ei tarkoita sitä, etteivätkö ne ole omia kokonaisuuksiaan legitiimiä yksiköitään, joita ei voida käsitellä ryhmänä. Nämä 5 prosentin henkilöstövähennystarpeet, jotka tuodaan esille, tulevat vaikuttamaan siihen, kuinka virastot panevat tehtävien täytäntöön, mitä he pystyvät omille sidosryhmille tuottamaan. Tässä tuodaan esille nämä negatiiviset prioriteetit ja minä haluaisin tuoda esille kaksi esimerkkiä, jonka johtajat ovat läsnä tässä virastossa. Haluaisin tuoda esille, mitkä vaikutukset nykyiselle henkilöstövähennyksellä on ollut. Ensimmäinen just joutuu vähentämään kykyään puuttua nouseviin uhkiin, EU-turvallisuuteen liittyen terrorismiin, oliko se sitten jihadismista tai ihmissalakuljettajista. Toinen esimerkki, EKA, Euroopan kemikaalivirasto, jonka tulee panna täytäntöön äh, kasvimyrkkyaineita koskeva lainsäädäntö 25 prosenttia henkilöstöstä vähennetään, jotka käsittelevät tätä lainsäädäntöä vuoden 2016 mennessä. Tämä menee pidemmälle kuin mikä komission tiedonanto on tuonut esille, eikä ei pysty täyttämään velvollisuuttaan jäsenvaltioille ja komissiolle – Kysymyksiä voi kysyä kollegoilta myös, mikäli lisätietoja halajaa. Virastot vetoavat budjettiviranomaiseen, että pysäytetään nämä lisäleikkaukset koskien henkilöstöä ennen kuin erikois, ennen kuin toimintavälinen komitea on kokoontunut. Me pyydämme, että budjettiviranomainen toiminnan Me vetoamme siihen, että ei lisätä henkilöstövähennyksiä niille virastoille, jotka ovat jo ylittäneet 5 prosentin tarpeen siten, että toimitaan toiminnan välisen sopimuksen mukaisesti. Meillä on esitettyjä taulukoita kullekin virastolle. Virastot pyytävät, että heille annetaan joustavuutta budjetin suhteen, jotta nämä voivat täyttää sidosryhmien tarpeet, ja tämä joustavuus kunnioittaisi budjettineutraaliutta. Eräs asia, ennen kuin päätän puheenvuoroni, EU-virastot ovat tilanteessa, jossa heitä ei usein kuulla sellaisten asioiden suhteen, jotka ovat heille erittäin tärkeitä. Tuon esille kaksi esimerkkiä virastot 13 prosenttia kaikista EU-työntekijöistä. Öö, he eivät, öö, he saavat äänestää henkilöstösäännöstöä koskevassa komiteassa puolentoista prosentin äänioikeudella. He saavat yhtä suuren äänioikeuden kuin oikeusasemies tai tietosuojavaltuutettu joilla on merkittävästi vähemmän henkilöstöä. Toinen esimerkki, jonka haluan tuoda esille. Tilintarkastustuomioistuin ja komissio sopivat keskenään virastojen kustannuksella kahdenvälisesti, että virastojen on maksettava ulkopuoliselle tilintarkastusyritykselle, että nämä täyttävät aiemmin tilintarkastustuomioistuimen tekevät tehtävät. Tämä on ristiriidassa yhteisen lähestymistavan kanssa, joka määrätään niissä tehtävissä, jotka tilintarkastustuomioistuimelle kuuluvat kustannuksiin. Tämä koskee kustannuksia ja myös tätä menetettyä tehokkuutta. Jälleen kerran parlamentin ja neuvoston kannat eivät selkeästi ottaneet huomioon mm, virastojen kantaa. Virastot ovat kiitollisia siitä, että parlamentti pyytää näitä esittelemään, keskustelemaan omia kantojaan myös näissä asianomaisissa valiokunnissa. Näin ollen voidaan tuoda esille kaikkia niitä ponnisteluja, joita virastot vievät läpi, jotta EU olisi parempi paikka elää kaikille. Kiitos. Merci, Monsieur le Président. S'agissant du groupe interinstitutionnel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tästä toimielinten välisestä ryhmästä se pitäisi periaatteessa kokoontua 15. syyskuuta. Tämän tiedon saamme eilen trilogista ja kokous pidetään neuvoston rakennuksessa. Sitten Mano, Mano sitten nämä toiset puheenjohtajat, Mano Lopulos ja Archambo. Onko teillä kommentteja? Herra Archambo, annan siinä tapauksessa puheenvuoron edustaja Geijerille. Hän on meidän pysyvä virastoesittelijämme. Ähm, kiitos puheenjohtaja. Kiitos erillisvirastoille, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme tänä aamuna. Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka osallistuvat tähän tärkeään keskusteluun. Ensiksi kiitos teidän ponnisteluistanne nämä pääjohtajat, jotka täällä edustavat eh, virastotroikaa, nämä toiset eh, pääjohtajat eivät halunneet tehdä puheenvuoroa, joten siitäkin voidaan päätellä, että tämä puheen, Troikan puheenjohtajan johdanto oli sellainen, että se edustaa yleistä kantaa. Ja meidän pitää poliittisesti ottaa tämä kanta todellakin huomioon. Otetaan muutamia esimerkkejä. Kun katson, miten virastoja kohdellaan, miten toimielimet kohtelevat niitä ja miten julkinen mielipide niitä kohtelee, niin tulee kyllä mieleen se, miten, miten keskiaikana kohdeltiin aviottomia lapsia. Kukaan ei halunnut huolehtia näistä aviottomista lapsista, näistä äpäristä. Ja tällaisessa äpärätilanteessa oikeastaan virastot ovat nyt tällä hetkellä, jos pitäisi perustaa uusi virasto, niin silloinhan sitä edeltää 28 jäsenvaltion poliittinen prosessi. 28 jäsenvaltion pitää antaa hyväksyntänsä. Ja sitten kynsin ja hampain taistellaan siitä, mihin tämä virasto pitäisi perustaa. Ja peruskonihan on sanonut tämän kuuluisen lauseensa, että Euroopan elintarvikeviraston pitäisi tietysti olla Italiassa. Alun perin ehdotettiin Suomea. Berlusconi sanoi nimittäin Suomesta, että eihän Suomessa edes tietää, miten tehdään kunnon kinkkua. Eli niin, Petri, en mitenkään halua loukata tässä Suomea peruskoni näin sanoin. Elintarvikevirastohan sitten meni Italiaan ja uskonpa, että Berlusconi ei koskaan sen jälkeen kiinnittänyt mitään huomiota tähän virastoon. Ja tämä pätee kaikkiin virastoihin, kun Sepol, Sepolin siirtämistä oli kyse. Me budjettivaliokunnassa puolsimme sitä, että Sepol tulisi Den, Den Haagiin, koska siellä on jo Europol. Ja ajattelemme, että tästä tulee synergioita. Inge ja minä taistelimme yhdessä tämän puolesta ja talousarvion valvontavaliokunnassa onnistuimme, mutta sitten live-valiokunnassa oltiin eri mieltä ja nyt tämä virasto meni Budapestiin. No Castro Brauxel Norran Westfalenin osavaltiossa olisi voinut olla ihan yhtä, yhtä hyvä vaihtoehto. Ainoa syy oli se, että Budapestissa ei vielä ollut yhtään virastoa. Eli näin, hyvät kollegat, me, näin myös parlamentin jäsenet käsittelevät sitä, miten, miten virastoja kohdellaan. Ja nyt sitten on ideoita perustaa kaksi uutta virastoa, ja tietysti, nämä, tietysti MEPit haluaisivat nämä virastot oman jäsenvaltioonsa. Eli kun puhumme virastoista, niin olemme siinä tilanteessa, että monist, monet haluaisivat mahdollisimman paljon virastoja sillä, ja, jotta saavat tämän viraston sitten oman jäsenvaltionsa ja sitten saa sulkea oman hattuunsa. Ja sitten sanotaan muista virastoista vain, että ne ovat liian kalliita. Eli Minulla oli tärkeää vielä mainita tämä virastojen toimipaikkakysymys. Monissa keskusteluissa, joita kävin virastojen kanssa, on tullut yksi asia esille. Kaikki, kaikki virastot ovat tämän sanoneet. Talousarvion leikkaukset voidaan kyllä toteuttaa, no, jotkut niistä ovat epäoikeudenmukaisia. Esimerkiksi se, että tilintarkastustuomioistuin on siirtänyt tarkastusten kustannukset itse virastoille, eikä tilintarkastustuomioistuin kanna niitä itse. Me olemme tästä kyllä moittineet tilintarkastustuomioistuimen, mutta virastot siis sanon, sanovat, että leikkaukset ovat toteutettavissa, mutta nämä henkilöstöleikkaukset ovat hyvin vaikeita. Minulla on sanottu, että herra Geier jos meiltä vielä vähennetään henkilöstöä, niin emme pysty hoitamaan niitä tehtäviä, e, joita komissio meille antanut. Tämä pätee kalastusvalvontavirastoon ja moniin muihin virastoihin. Eli toisin sanoen, me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa virastot toimivat hyvin vähillä resursseilla, ei pelkästään 5 prosentin henkilöstövähennyksen takia, tässä tilanteessa ollaan myös sen takia, että halutaan, komissio on halunnut tällaisen henkilöstön uudelleen järjestelyn, reservin redeployment poolin, jotta voidaan tehdä lisää vähennyksiä henkilöstöön. Tämä on tehty täysin mielivaltaisesti. Europolin esimerkin, esimerkin mainitsin eilen neuvotteluissa Tämä on täysin järkyttävää. Tarkas, tarkistus viisi siinä puhutaan kolmesta uudesta työpaikasta. Ja sitten vuoden 2016 talousarviossa nämä kolme työpaikkaa taas ö, poistetaan. Se on tämä tilanne tällä hetkellä. Henkilöstön uudelleenjärjestelyreservi ei mielestäni ratkaise mitään ongelmia. Mielestäni parlamentin tahdon mukaista ei ole se, että kaikkien virastojen pitäisi vähentää 5 prosenttia henkilöstöä. Tässä on kyse komission politiikasta, sillä tämä ei ole myöskään neuvoston tahto. Eli komissio on pakottanut jokaisen yksittäisen viraston vähentämään 5 prosenttia. Tämän takia on laadittu tai perustettu tämä henkilöstön uudelleenjärjestelyreservi. Ja parlamentissa ollaan ollaan niitä, jotka voivat arvostaa me olemme niitä, jotka voi, arvostavat eniten viraston työtä, sillä me hyödymme myös virastojen työstä ja toivottavasti saamme monissa valiokunnista juuri tämän suuntaisia lausuntoja. Ja näin voisimme sitten vaatia, että tämä henkilöstön uudelleenjärjestelyreservi ei tule käyttöön. Näin voisimme ottaa ongelmat virastoissa todella vakavasti. Ja sitten vielä viimeksi tästä toimielinten välisestä työryhmästä. Se on hyvin vaikea projekti, sillä parlamentin valtuuskunta esimerkiksi tapaa tänään Tämän, tänä ensimmäistä kertaa parlamentti on se taho, joka haluaisi jatkaa tätä toimielinten välistä työryhmää, mutta neuvosto ei vaikuta siitä kovinkaan paljon välittävän. Minulla on myös sellainen vaikutelma, hyvät komission edustajat, sanon nyt tämän ironisesti, että se, se suuri vaiva, jota te jota te näitte tämän ensimmäisen kokouksen eteen, niin se ei kyllä herätä sitä vaikutelmaa, että tämä työryhmä olisi teille kovin tärkeä. Meidän pitää nyt puuttua näihin ongelmiin ja meidän pitää siis miettiä, onko virastojen tehtäväalueet erotettu, määritelty tarkasti ja miten ne voitaisiin ehkä määritellä vielä tarkemmin. Ja jos keskustelun lopputulos on se, että virastojen tietyt tehtävät voitaisiin siirtää toiseen virastoon, niin tällaisen keskustelun lopuksi jonkun viraston äh, sulkeminen ei ole mielestäni mikään tabu-aihe. Kyllä siitä voidaan keskustella. Mutta, mutta jos, jos katsotaan pelkästään näitä virastojen lukuja ja katsotaan joitakin ja tarkistuksia, joita on täällä parlamentissakin tehty, niin niissä ei tunneta ollenkaan virastojen toimintaa. Toivottavasti voimme käydä hieman syvällisempää keskustelua. Tietysti virastojen tehtävät ovat omanlaisiaan. Jos me tulemme siihen päätökseen, että virasto on täyttänyt tehtävässä, niin siitä tehdään oikeanlaiset talousarviojohtopäätökset. Mm, mutta meidän pitäisi todellakin olla tämän työn alussa, eikä pitäisi katsoa tätä täyt jo täytetyksi. Kiitoksia edustaja Geijer. Ennen kuin annan puheenvuoron muille kollegoille, niin haluaisin kommentoida sitä, mitä tässä edustaja Geijer juuri sanoi, siis pysyvä esittelijämme kun hän sanoi, että voitaisiinko ajatella, että joidenkin virastojen olemassaolo kyseenalaistetaan ja kun puheenjohtaja ajatellaan tätä teidän johtajan maamme ry, maanne ryhmää, niin voisiko olla sellaisia asioita, joista voitaisiin jo keskustella tämän osalta? Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'on pourrait fermer telle agence? Voisitteko ajatella, että jokin virasto voitaisiin sulkea tai uudelleen järjestellä? Tämä ei varmaankaan ole mikään helppo kysymys henkilölle, joka johtaa virastojen kokousta. Well, I'm not sure that I have understood properly the, the question. En tiedä, olenko nyt aivan ymmärtänyt kysymystä oikein. Niin, minä ilmaisin itseäni vähän huonosti. Niin herra Geijer sanoi, että eh, virastojen sulkeminen ei ole mikään tabu. Tuleeko teille joskus mieleen, että jokin virasto voitaisiin sulkea? Onko teille jotakin suosituksia? We always as a, as a network we have... Verkostona kokouksissamme toimielinten kanssa me tuomme sen esille, että lainsäätäjä perustaa virastot, me emme niitä perusta, vaan lainsäätäjä perustaa tarvetta, johon on puututtava, ja paras tapa puuttua siihen on perustaa virasto, joten lainsäätäjän velvoite on tehdä päätös siitä, että lakkautetaanko jonkin viraston toiminta nyt ja vastaisuudessa. Joten meitä on pyydetty panemaan täytäntöön jokin asia, joka on katsottu olevan paras tapa panna tämä asia täytäntöön. Ja meille on tämä tehtävä annettu, mutta meidän tehtävä ei ole ehdottaa sulkemisia, yhteenliittämisiä. Se on kyllä teidän velvoite. Très bien, mais euh, c'est sûrement pas pas commode quand on est président. Niin, hyvä, mutta varmaankaan tämä ei ole mitenkään helppoa, kun johtaa tällaista virastojen kollektiivia, mutta voitaisiin ehkä ajatella, että ehkä joskus teille tulee mieleen, että poliitikot ovat tehneet jossakin vaiheessa päätöksen, mm, mutta eihän se ole helppoa poliitikoillekaan näitä virastoja sulkea, ne ovat aina vaikeita päätöksiä. Kuitenkin poliittisen sitoumuksen ah, arvo kuuluu myös rohkeus. Nyt tässä harvemmalle puheenvuoro. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvon vieraat, EU-virastojen edustajat. Henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että teidän tekemä työ on tärkeää ja se on tarpeellista. Minun suuri kunnioitus teidän työtä kohtaan. Meillä myös tietoja näihin asioihin liittyen. Olin esittelijä vastavapauden myöntämisessä virastolle 2012 ja olin varjostelijana tätä ja olen EPP-ryhmässä vastannut näitä virastoja koskevista asioista. Meillä on myös paljon myötätuntoa teidän lähestymistavalle, teidän näkökulmalle, mitä tulee budjettivaikutuksiin, sillä alun alkaenkaan tämä ei ole teidän syy. Mutta minun on kuitenkin valitettavasti sanottava, että budjetin leikkaaminen itsessään ei ole logiikan vastaista öö, enemmän kuin se, että budjetin kasvattaminen olisi jotenkin loogista – Ainoa logiikka on se, mitä teiltä vaaditaan, mikä on se tehtävä, joka teille on annettu. Ja siinä olen Gajerin kanssa yhtä mieltä. Se, miten nämä asiat käsitellään yleisesti ottaen, niin komission ja tämän toimielimen tulisi kantaa vastuunsa näiden virastojen sijaisvanhempina. Mutta tämän sanottuani, niin avoimeksi jää se kysymys, mitkä todellakin ovat ne tehtävät, jotka on hoidettava. Ja tästä syntyy kysymys, mitkä ovat ne virastot, jotka ovat tarpeen. Ja tämä on aihe, josta on keskusteltava avoimesti ja tämä keskustelu on pidettävä käynnissä. Mutta minä haluaisin toistaa ja korostaa, että ei ole teidän syy, että olemme missä olemme. Meillä on tämä tavoite nyt noudattaa talousarviota ja katsoa sen perään. Ja nyt olemme täällä ja tämä keskustelu on pidettävä avoimena. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Manka. Dziękuję pan predseda. dziękuję agentura. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erillisvirastoja näiden ongelmien esittelemisestä. Ensinnäkin on taloudellisia ongelmia ja sitten näitä henkilöstöleikkauksia. Joka tapauksessa kaikilla on selvää, että virastot voivat auttaa myös komissiota, ja näin tapahtuukin jo, eihän kukaan sitä kyseenalaista samalla me kyllä haluamme auttaa näitä erillisvirastoja, jotta niitä ei ajattaisi nurkkaan, mutta meidän pitää, tätä, tarvitse, tätä varten me tarvitsemme argumentteja. Keskusteluiden pitää olla objektiivisia ja asiallisia. Hyvälaatuinen tarkastus saattaisi auttaa meitä, sillä se, se toteaisi, missä on tehokkuutta prosesseissa virastoissa, missä on päällekkäisyyksiä. Ja tämä auttaisi myös itse virastoja. Ne voisivat sitten osoittaa, että, mitä, että se mitä ne tekevät on perusteltua. Ja näin voitaisiin myös osoittaa, että virastojen kapasiteetin vähentäminen ei olisi perusteltua. En tiedä, ymmärsinkö oikein sen idean, että tilintarkastustuomioistuin on komission kanssa samaa mieltä siitä, että viraston pitäisi itse maksaa ulkoisesta tarkastuksesta, vaikka tilintarkastustuomioistuin on hoitanut tämän tarkastuksen. Vai voisitteko tätäkin selittää tarkemmin? En ole varma, ymmärsikö oikein. Monsieur Vaughan. Kiitoksia sitten edustaja Bond. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank the agencies as well for the uh, uh, presentation? Kiitos. Kiitos tästä erinomaisesta esittelystä. Se oli erinomainen, kuten yleisesti ottaen minä halusin tuoda esille seikan, kun puhun näistä virastojen budjeteista, niin virastojen suhteen tulisi kenties toimia siten, että näkyvyyttä olisi enemmän, sitten että parlamentti tietäisi, mitä te teette, mikä tämä erinomainen työ on, mitä te teette. Olisi hienoa, että kerrotte, mitä te teette, siinä yleinen kohta, ja mitä näihin budjetteihin tulee, niin tässä on tietty ristiriita, jos katsoo näitä lisäyksiä, joita on annettu virastoille viime vuosina. 2013 vuonna esimerkiksi lisäys oli noin 25 prosenttia. Tämä on meillä ja lisäystä tulee myös vuoden 2016 lisäyksiä tulee melko suuresti. Toki eri virastot saavat erilaisia lisäyksiä budjetteihin, mutta toisaalta henkilöstömääriä on leikattava ja Gaier on osoittanut teille myötätuntoa, kuten mekin osoit, minäkin osoitan, me osoitan, ää, mekin olemme tänne uuden järjestelmäreserviin varoja asettaneet. Eräs asia, jota voitaisiin harkita, on se, että katsotaan, mitä virastoja voitaisiin yhdistää. Teillä on muitakin asioita hoidettavana, ymmärrän sen. Mutta kenties voi sitten auttaa tässä tilanteessa. Voisi olla yhteiset palvelut, yhteisiä palveluita, henkilöstöresurssia, palkkaa asioissa. Olisi hyvä, jos voisitte tuoda esille esimerkkejä, jossa näin on nyt toimittu ja missä voitaisiin vastaisuudessa toimia näin. Eräs asia budjetin liittyen, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että monina vuosina näitä maksumäärärahoja siirretään seuraaville vuosille. 24 virastoa on näitä maksumäärärahoja siirtänyt vuodelta toiselle. Haluaisimme tietää, jatkuuko tämä vai onko teillä keinoja puuttua tähän. Kiitos. Merci. Kiitos. Dank, ich möchte... Kiitos. Haluaisin sanoa Jens Kajerille, että minä olin edellisen toimielinten välisen työryhmän jäsen, jossa käsiteltiin virastoja. Ja me todellakin ponnistelimme siellä ja käsittelimme paljon tietoja. Paperipinkka, jonka laadimme, jossa oli paljon analyysejä, oli noin 60 senttimetriä korkea. Eli Jens, nämä tiedot välitän sinulle kyllä mielelläni. Ja sitten tuo kysymys, mitä ollaan pantu täytäntöön. No, laadittiin tällainen, tuollainen yleisluotainen asiakirja, eikä siitä ole käytännössä pantu täytäntöön mitään. Nyt on uusi parlamentti, uudet kollegat, sen kanssa voidaan tietysti tehdä mitä tahansa, mutta haluaisin sanoa, että ongelma on täytäntöönpanon puolella ja tämä alkaa jo EU-tasolla, joten kyllä suosittelisin, että katsottaisiin edellisen työryhmän tuloksia ja jatkettaisiin niistä. Tiedän, että tällä työryhmällä on hyvin rajallinen mandaatti, mutta ehkä tilanne paranee. Toiseksi virastot aivan oikeutetusti valittavat, että ensiksi ne perustetaan ja sitten niille ei anneta tarpeeksi taloudellisia varoja. Pelkäänpä, että nyt pitäisi eritellä sellaiset virastot, joilla on EU-lainsäädännön mukainen selkeä tehtävä ja toiset virastot, jotka tarkkailevat tätä kaunista Eurooppaa ja laativat tilastoja. Minä todella kysyn, tarvitsemmeko Dublinissa Eurofoundissa 120 henkilöä. Jos katsotaan, että kuka tekee mitäkin ja miten suurella henkilöstömäärällä, niin silloin kyllä voidaan kyllä miettiä, miten EUn sisä, miksi kaksi erillistä virastoa tarkkailee ammattikoulutusta EUn sisällä ja EUn ulkopuolella. Jos täytäntöönpanoon ei edelläkään ryhdytä, niin silloin me menetämme kaikenlaisen uskottavuuden, jota me todella tarvitsisimme. Ehkä virastot voisivat vielä kertoa, mitä vaihtoehtoja näille horisontaalisille leikkauksille olisi, sillä se on oikeastaan rauhanomaisin tapa saada tuloksia aikaiseksi. siihen tehdään silloin, kun ei muuta vaihtoehtoja ole. Tämä, nyt nämä finanssialan virastot on perustettu Frankfurtiin, niillä on selkeät tehtävät ja tämän, tänne uusien virastojen takia kannibalisoidaan niin sanotusti muita virastoja. Tehän olette siellä keskellä tätä kaikkea, joten te varmasti tiedätte, jos, jos te ette kuitenkaan auta meitä, niin silloin me teemme teemme jotain vain, toteutamme jotain vain, jos emme tiedä paremmasta. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten äh, edustaja Donald. Kiitoksia puheenjohtaja. Ranskan alueen johtajana minullakin oli tämä virasto-ongelma pöydällä, Niin virastothan todella on luotu sitä varten, että siellä hallinnoidaan monimutkaisia asioita jouhevasti niin ne on aikanaan luotu, koska tällainen tarve oli ja sitten pikkuhiljaa nämä tarpeet ehkä vähenevät ja tulee toisia uusia tarpeita ja perustetaan uusia virastoja. Joten tästä tulee tällainen lumipalloefekti ja jossakin vaiheessa on ryhdyttävä pohtimaan sitä, miten voitaisiin uudelleen järjestellä näitä virastoja. Olen yhtä mieltä tästä keskinäisestä hoidosta. Olen tässä asiassa joutunut uudelleen järjestelemään virastoja juuri niin, että on yhdistetty esimerkiksi henkilöstöhallintoa yleisellä tasolla. Uskon, että tänä päivänä olisi syytä tätä pohtia, mutta voin kertoa, että se onnistuu kyllä eri taso, eri mittapuilla, mutta olen tämän jo tehnyt ja se onnistuu kyllä. No. Kiitoksia sitten edustaja Vanha. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Nyt haluaisin puolustaa virastoja. Olen nyt vasta vuoden ollut tämän parlamentin jäsen, eikä minulla ehkä ole niin paljon kokemusta kuin edellisillä puhujilla, jotka ovat käsitelleet tätä aihetta jo kauan ja tunnen ehkä liian vähän näitä kulissien takana tapahtuvia keskusteluja, mutta voin kuitenkin arvioida sitä, mitä on tapahtunut tämän vuoden aikana, ja minä kuulun myös kolmeen muuhun valiokuntaan. Näissä valiokunnissa voidaan nähdä, että virastot ovat hyvin aktiivisia. Virastot auttavat meitä ja ennen kaikkea uusia jäseniä, ja, ja tämä on auttanut myös päätöksentekoa. Tämä, olisi, tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki, mainitsen nämä esimerkit sillä, sillä, sillä nämä esimerkit sillä esimerkiksi perusoikeusvirasto ja tasa-arvovirasto ovat meille tarjonneet tutkimuksia, jotka ovat auttaneet meidän työtämme ennen kuin suljetaan virastoja. Pitäisi ehkä miettiä, miten voisimme enemmän tukea virastojen toimintaa. Täällähän on tullut jo ehdotuksia ja haluaisin tässä, kuten edelliset, edellisetkin puhujat ehdottaa, että voitaisiin käyttää synergiavaikutuksia ja virastojen yhteistyötä. Olen käynyt myös kahdessa kolmessa virastossa henkilökohtaisesti ja olen nähnyt, että siellä tehdään kyllä yhteistyötä tällaisissa rajat ylittävissä kysymyksissä, mutta ehkä parantamisen varaa olisi vielä edelleenkin varmasti virastos, on virastoja, joissa henkilöstötilanne on oikein hyvä, mutta on toisia, joissa henkilöstöä on niin vähän, että on vaikeaa tulevana vuosina ehkä täyttää kaikki tehtävät. Ja tämä valiokunta voi varmasti auttaa tukemaan virastojen työtä. Meidän pitäisi tehdä se, sillä tämä on meidän etujemme mukaista meppeinä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten Haluaisin itse esittää yhden kysymyksen herra Menendez Valdesille. Kun virasto johonkin maahan perustetaan, niin tämä maa allekirjoittaa toimipaikka koskevan sopimuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden vastaanottoa, kun kyseessä on henkilöt, jotka eivät asu tässä kyseisessä maassa – olen saanut tietoa, että Frontex ei edelleenkään ole allekirjoittanut tällaista sopimusta Puolan kanssa. Frontexhan on Varsovassa. Mikä tilanne muissa virastoissa on? Allekirjoitetaanko järjestelmällisesti tällainen toimipaikka koskeva sopimus? Koska jos näin ei ole, niin sitten nämä työntekijät, jotka eivät asu valmiiksi maassa, niin heillä on vaikeuksia saada lapsensa kouluun ja muita tällaisia huolia sitten voi tulla, kun he asettuvat maahan. Onko teillä tästä joitakin tietoja? Kuten edustaja Vanaa, minäkin olen ollut täällä vasta vuoden ja olemme täällä kokouksessa vuosi sitten. Vaikuttaa siltä, että otamme esiin aina samat asiat, mutta eteenpäin ei päästä. Miten tästä päästäisiin nyt todella eteenpäin? tällainen miinus 5 prosenttia. Tämä on aikamoinen juustohöylä, aika inhottava juustohöylä. Kuinka sitten voidaan toimia? Joskushan voidaan vähentää henkilökuntaa ja ulkoista toimia. Ja näin kuitenkin joskus vähän maskeerataan todellisuutta. Me tarvitsisimme täsmällistä tietoa kunkin viraston lisäarvosta ja olisi myös vahvistettava uudelleen näiden virastojen tehtävä. Voi olla, että jossakin vaiheessa ne, niillä on, niistä on paljonkin hyötyä, mutta kymmenen vuotta myöhemmin hyödyllisyyttä olisi vähän uudelleen arvioitava ja mahdollisesti kyseenalaistettava koko, koko virasto, mutta tuntuu siltä, että paljonkaan eteenpäin ei päästä. Ja kun nyt ajatellaan näitä 15. syyskuuta pidettävää toimielinten välistä kokousta, niin kyllä meillä pitäisi olla tavara pöydällä, jonka avulla voitaisiin sitten selkeyttää keskustelua ja tehdä päätöksiä. Monsieur le Président, vous avez la parole. Kiitoksia. Voisin aloittaa tästä viimeisestä kysymyksestä koskien näitä toimipaikkasopimuksia. Tämähän oli osa keskustelua viimeisessä toimielinten välisessä työryhmässä. On, on, on, muutamissa virastoissa vielä vain puuttuu tämä, tämä sopimus. En tiedä, onko se nyt ihan täsmälleen, mutta viisi tai kuusi virastoa käsittääkseni on ilman virastoa. Ja se on nyt ennalta eh- edellytys ennen kuin voidaan virasta perustaa. Minun tietääkseni on kyllä saavutettu hyvää edistystä ratifiointien osalta, joten en usko, että se on tulevaisuudessa mikään ongelma. Haluaisin tuoda esille asian, johon täällä eri jäsenet ovat viitanneet. Se on tärkeä asia. niin olemme todella erilaisia kuin muut elimet. Meillä on useimmiten tietty tehtävä. Meillä on kaikki jäsenvaltiot mukana johtokunnissamme ja raportoimme niille ja toimimme myös yksittäisesti tämän parlamentin kanssa. Joskus se merkitsee sitä, että meillä on 50-60 henkilön johtokunta, jotka tulevat tänne antamaan kaikki yksityiskohtaiset tiedot. Me toimitamme nämä tiedot myös erityisen elimille teidän valiokunnillenne. Käyttäkää näitä tietoja. Yritämme auttaa teitä näiden keräämiemme asiakirjojen kautta. Siellä on lisäarvot, negatiiviset prioriteetit ja kaikki tiedot. Jos haluatte vielä lisää samantapaista tietoa, niin kyllä meillä on nämä avain performanssiindikaattorit ja muut, joista yleensä teille tiedotetaan. Täällä esitettiin kysymys koskien omaa Me Meitä on satakunta henkilöä ja toimittamme tietoa teille politiikan tekijöille koskien sosiaali- työllisyyspolitiikan kehitystä. Viime vuonna toimitimme 320 asiakirjaa täälläkin parlamentille esimerkiksi nuorisotakuun täytäntöönpanoa koskeva kertomus. Se pitkälti perustui meidän tiedoillemme. Olemme täysin vastuvelvollisia, toimitamme teille kaikki tiedot, olemme valmiita toimimaan, tiedotamme tietoa erityiselimille ja tätä on vielä kuinka tilannetta voidaan vielä parantaa. Tehokkuuden lisääntäminen, jaetut palvelut ja niin edelleen näistä asioista on sanottava, että meillä oli hiljattain kokous kanssa. Meillä kolme prioriteettiverkostoa varten, kaksi niistä koske sitä, olivat aiheita, joita Vaan mainitsi. Tutkimuspalvelut, hakupalvelut, eri toimijoiden, toimien jakaminen – näkyvyyden lisääminen, parempi viestintä. Olemme aivan yhtä mieltä näistä huolista, me olemme tietoisia niistä. Tässä on yksi esimerkki. Virastoverkostoa ei ole olemassa, ei kukaan ole luonut sitä. Meillä ei ole mitään, me emme ole mikään oikeudellinen taho. Olemme itse mm, perustaneet tämän foorumin niin, että voimme vaihtaa kokemuksia. Meillä on ICT, viestinnässä ja muilla aloilla keskusteluja ja hieman kokemuksia. Meillä on yhteisiä palveluja, yhteisiä jul- tarjouspyyntöjä ja, mu- ja muita. Meillä on kyllä hyviä esimerkkejä, joista kollegatkin voivat kertoa. Todella työstämme tätä puolta. Tietenkin rajojakin on. Olisi naivia ajatella, että kaikki voitaisiin jakaa. Tilintarkastustuomioistuin toimesta. En nyt halua paljon tähän asiaan mennä, mutta kyllä päätös on tehty siitä, että ulkoinen tarkastus on nyt osittain ulkoisten tarkastajien käsissä ja meidän on maksettava siitä. En nyt haluaisi tätä korostaa yhtenä tärkeistä ongelmista. Su- suuri ongelma on henkilöstö leikkaukset yli 5 prosentin. Olemme täysin sitoutuneita tähän miinus 5 prosenttiin, niin kuin kaikki muutkin toimielimet. Nyt vain olemme siinä käsityksessä, että meitä kohdellaan epäreilusti. Ei niin mitään muuta riippumatonta elintä. Sama, haluamme vain samaa kohtelua kuin muutkin, emme sen enempää. Tietenkin emme halua lisää rahaa, me emme, haluamme pysyä budjettineutraalina. Virastolla on enemmän riippumattomuutta. Meillä on jäsenvaltiot mukana johtokunnissa ja niin edelleen. Emme me kyseenalaista näitä isoja budjetteja, vaan ihan ainoastaan kyseenalaistamme tämän yli 5 prosentin menevät leikkaukset. Sitten tästä carry-over-asiasta meillä on tästä työryhmä ehdotettu perusoikeusvirastoon tai viraston koordinoinnista. Tässä parlamentissa mainittiin se, että tämä on ollut järjestelmällinen ongelma jo vuosikymmeniä. Ehkä siihen olisi puututtavan totta, että suurin osa tästä määrärahojen siirroista liittyy monivuotisiin ohjelmiin, mutta ehkä olisi hyvä istua alas yhdessä ja katsoa, onko tässä jotakin järjestelmään liittyviä ongelmia, joihin on puututtava, koska emme halua kuulla tätä kommenttia joka ikinen vuosi vastuunvapausmenettelyssä ja tilintarkastustuomioistuimen lausunnoissa. Olemme täysin sitoutuneet siihen, että saamme aikaan hyvää varanhallintoa sitten näihin aikaisempiin toimielintävälisiin työryhmiin. 96 prosenttia toimista on täytäntöön panto. Tätä ei ole ohitettu. Me olemme olleet aktiivisia, me olemme valvonneet tilannetta ja olemme toimittaneet palautetta komissiolle teille koskien tätä täytäntöönpanoa. Enköhän nyt vastannutkin jo kaikkiin, ja jos jotakin niin unohtui, niin muistuttakaa minua. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä komissio voisi myös oman arvionsa tässä esittää. Merci, monsieur le président. Kiitos. Ensinnäkin minä haluaisin rauhoitella virastoja, että komission mielestä ainakin virastot kuuluvat yhteisön rakentamisen perheeseen ja myös tästä syystä johtuen heidän on osallistuttava tähän 5 prosentin ponnistukseen. Ja haluaisin muistuttaa tästä henkilöstöreservistä. Toimielimet äh, olivat lisäämässä henkilöstöä, mietin nyt äh, markkinoiden sääntelyvirastoa tai turvapaikavirastoa. Me halusimme lisätä näitä resursseja mutta toisaalta meillä ei ollut virastoja, jotka olivat antaneet meille negatiivisia prioriteetteja tai tahtoa kadota, joten meille tuli tarve integroida tämä globaalinen 5 prosentin vähentämistarve, ja samaan aikaan meidän oli pidettävä mielessä kaikkien virastojen uudet tehtävät, ominaiset piirteet, käynnistymisvaikeudet, ja tästä syystä johtuen me löysimme ratkaisun, joka nyt ei ole välttämättä kovinkaan omaperäinen, me käytämme tätä myös komission sisällä, jotta saamme tasapainotettua eri pääosastojen tarpeita. Me luomme tällaisen reservin, johon otetaan henkilöstöä ja siirrämme työntekijöitä, jotta saamme täytettyä tämän 5 prosentin tavoitteen. Toimielinten välinen yhteistyö on tärkeää, mitä koskee myös virastoja. Komissio on aina sanonut, että meillä on tämä nykyinen järjestelmä, me panemme tämän täytäntö, koska meillä ei ole muuta vaihtoehtoja. Meillä on nämä budjettivelvoitteet. Meidän on osoitettava, että me olemme kulkemassa tätä 5 prosenttia kohti, joka on määrätty toimielinten välisessä sopimuksessa. Mutta me olemme kyllä avoimia kaikille vaihtoehdoille, jotka mahdollistaisivat sen, että tämä 5 prosenttia saavutetaan muilla keinoin. Puheenjohtaja Ahtui mainitsi täällä mahdollisuuden katsoa, mitkä ovat tiettyjen virastojen mandaatti. Täällä puhuttiin mahdollisuudesta yhdistää tiettyjä virastoja – Tätä ei haluta kuitenkaan viedä läpi. Ja varapuheenjohtaja hiljattain toi esille sen, että eräs tärkeä asia oli se, että katsotaan mikä on näiden virastojen työtaakka ja on tärkeää luoda indikaattoreita, joita voidaan katsoa, koska virastolla tulee olemaan henkilöstöongelmia näihin sille määrättyihin työtehtäviin nähden. On toki, että tämä on keskustelu, joka voidaan käydä ja työ ryhmä työskentelee näiden kaavioiden pohjalta, asiakirjojen pohjalta. On tiettyjä itsensä rahoittavia virastoja, osittain rahoittamia tai täysin rahoittamia. Nämä eivät ole toimielinten välisen sopimuksen ulkopuolisia virastoja. Nämä jotkut saavat tuloja teollisuudelta, tämä saattaa ongelmia. Heillä saattaa olla enemmän ulkopuolisia työntekijöitä, mutta olisi kenties tärkeää analysoida näiden virastojen poikkeuksellista tilannetta. No, toki on ollut hieman vaikeaa käynnistää tätä työryhmää uudelleen osittain johtuen aikatauluongelmista. Kahden varapuheenjohtajan on komissiosta osallistuttava tämän työryhmän toimintaan ja nyt ollaan käynnistämässä näitä töitä ja valmistelut on aloitettava. Meillä on nyt päivämäärä ja minä toivon, että me jatkamme tämän työn toimintaa ja toivomme, että tässä työryhmässä nousee esille hyviä virastojen esiintämiä ajatuksia, ideoita tai muiden ajatuksia siten, että saadaan aikaiseksi ratkaisu, joka vastaa näihin huoliin paineisiin, joita on, mutta kuitenkin mahdollistetaan virastoille se, että he täytyvät nämä tärkeät tehtävät, jotka heille on määrätty. Kiitoksia. Nyt vaihdon hattu, jos sopii siis nämä itse rahoittavat virastot. Voidaanko arvioida, että jos, ne, jos niillä on, pitäisikö niillä antaa joku erityisasema, jos niiden varoja rajoitetaan, sitten niillä on kuitenkin oma rahoitus – No ehkä herra Geijer voi tässä lopuksi oman arvionsa antaa. Ja, danke, president. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin haluan käyttää puheenvuoron. Tämä on hyvin tärkeä kohta. En puhunut siitä johdannossa, niin sillä en halunnut ihan liian pitkään, vielä pidempään kuin muutenkin jo puhuin, puhua. Nämä itsensä rahoittavat virastot, niiden, niiden kanssa meillä on vielä oma ongelmansa, mutta ne ovat hyvä esimerkki siitä, että virastojen kohtelussa usein käytetään tätä periaatetta one size fits all, yksi koko sopii kaikille, eikä se voi sopia. Monet näistä virastoista saavat osittain elinkeinoelämän äh, puolelta rahoitusta. Siellä osittain komissio on antanut niille tehtäviä, jotka liittyvät elinkeinoelämään, esimerkiksi mitä siis tulee lääkelupiin tai kemikaalilupiin. Ja tämä Alicanten virasto on täysin elinkeinoelämän rahoittama. Ja tietysti elinkeinoelämän pitää maksaa tällaista palvelusta, jonka Euroopan unionin taho antaa. Ja jos tästä leikataan henkilöstöä, niin silloin nämä virastot eivät voi antaa elinkeinoelämälle niin hyviä palveluja, koska ainakin, ainakin hita, hitaampia niistä tulee henkilöstön leikkauksen takia. Mutta tietysti elinkeinoelämän edustajat voivat vaatia virastoilta hyvää palvelua, kun he kerta maksavat maksuja. Jos me siis leikkaamme henkilöstöä aivan samalla tavalla kuin muissakin kohdissa, niin silloin elinkeinoelämän maksamat maksut, ne eivät oikeastaan saa siis enää niin paljon vastinetta rahalleen. Tämä Alicanten virasto tavaramerkkien rekisteröinnin pyyntö, pyyntämisaste on kasvanut niin vastaavasti, että, että siellä tehdään jopa voittoa siellä tehdään jopa kolme, kolme paikassa miljoona summaa voittoa. Ja tämä, nämä varat, niitä ei voida käyttää muuten kuin, että ne jäävät sinne makaamaan. Näitä varoja ei voida lisätä EUn talousarvioon, niitä ei voida antaa takaisin maksujen maksajille, eli siis rahat makaavat siellä, tämä nyt tälle yksinkertaisesti sanottuna. Ja nyt ollaan sitten oikeusasian valiokunnassa puhuttu siitä, että maksut maksettavaisin takaisin, sillä kansallisetkin virastot hoitavat näitä tehtäviä ja kansalliset viranomaiset nyt ensimmäistä kertaa sitten pyytävät maksuja siitä, että ne hoitavat tehtäviä, jotka EU-lainsäädännön mukaan kuuluvat niille, ja itse asiassa tuossa maassa tämä meni läpi. Jos EU tuottaa tuloja tietyn tehtävän takia, niin silloin meidän pitäisi kyllä miettiä, miten näitä varoja voitaisiin sitten hyödyntää. Ja sitten synergioista. Joka kerta kun käyn jossakin virastossa, kysyn tästä ja on ilo kuulla, että synergioita on paljon joko tehdään yhteistyössä, koska ollaan samassa maassa tai koska tehtävät ovat samantyyppisiä tai joku toinen virasto on jo hoitanut tietyn tehtävän, esimerkiksi kehittänyt jonkun ohjelmiston. Ja minun vaikutelmani on se, että virastot tekevät jo nyt hyvin yhteistyötä ja edistävät tätä No ei voida tietenkään sanoa, että ei mitään parantamisen varaa ei olisi, joten meidän pitää edelleen kiinnittää tähän huomiota. Tilintarkastustuomioistuimesta seuraavaksi, niin no ei tästä tietenkään ei tästä tietenkään tarvitse liian kauan puhua, mutta kollega Manka vielä kysyi tästä. Eli on ulkoisti nämä tarkastukset yksityiselle vira, vi, firmalle, joka sitten laskuttaa nämä tilintarkastukset näiltä, näiltä virastoilta. Kun oli kyse tilintarkastustuomioistuimen vastuuvapaudessa, minä kritisoin tätä ja tämän takana oli, kritiikin takana oli kyllä tämä parlamentin enemmistö, sillä minun mielestäni tilintarkastustuomioistuin ei voi äh, ostaa itseensä, äh, poistaa itseltään tällaisia tehtäviä ostamalla itsensä ulos ja olisi, olisi kummallista, jos esimerkiksi Price Waterhouse tutkisi, tekisi Euroopan parlamentin tilintarkastuksen, eihän se meistäkään olisi kovinkaan hauskaa. Joten tämä tilanne virastojen suhteen on kyllä mielestäni kummallinen ja olen valmis auttamaan teitä, jotta tähän saadaan takaisin oikeudenmukaisuutta tähän toimintaan. Ja sitten vielä lopuksi, hyvät kollegat, tästä keskustelusta, jonka olemme käyneet tänään. Paras, para, parhaiten käytetty euro EUn talousarviossa ei ole se, joka on pystytty säästämään, vaan se, jolle on saa, jolla on saatu parhaita toimia toteutettua, eikä paras virasto ole se, joka on suljettu, vaan paras virasto on se, joka tuottaa EU-kansalaisille parasta lisäarvoa. Ja tietojen suhteen haluaisin sanoa, että parlamentti on ollut se taho, joka on pyytänyt luotettavia tietoja ja, ja todellakin, todellakin jäsenvaltioissa usein kerätään tietoja eri tavalla ja tällaisten tutkimusten eteen Eurofond on tehnyt paljon työtä, sillä mehän haluamme täällä tietää, minkälaista ammattikoulutus on missäkin jäsenvaltiossa ja me, me olemme todenneet, että voi, emme voi vertailla asioita, sillä tiedot ovat niin erilaisia. Eli tässä parlamentissa käytetään näitä palveluita paljon ja meidän pitäisi todellakin arvostaa tällaisia tarpeita. Minun ehdotukseni on, että annamme tämän toimivielinten välisen työryhmän tehdä työtään, mutta tietenkin olisi täysin tehotonta ja typerää olla huomioimatta aikaisempaa työryhmän työtä. Meidän pitäisi saada säännöllisesti kokouksia aikaiseksi, jotta pääsemme tuloksiin nopeammin, jolla on mahdollisesti vaikutuksia myös talousarvioon. Monet näistä kohdista, jotka joista olemme keskustelleet täällä tänään. niitä keskustellaan myös työryhmässä ja varmasti voin kertoa teille säännöllisesti työryhmän työstä. Silloin voin puhua kyllä nyt lyhyemmin kuin mitä olen nyt puhunut. Ja haluaisin vielä kiinnittää huomenna seuraavaan. Virastolla on yhteinen toimisto täällä Brysselissä. Jos haluatte tietää jotain virastojen työstä, niin voitte kääntyä tämän toimiston puoleen. Jos teillä siis on kysymyksiä, voitte milloin tahansa kääntyä tämän toimiston puoleen, ettei tarvitse aina joka vuosi käydä täällä valiokunnassa samaa keskustelua. Yeah. Kiitän teitä tästä. Kiitän edustaja ja hänen henkilökohtaisesta sitoumuksestaan ja hänen tekemistä työstä ja tästä esityksestä koskien virastojen problematiikkaa. Kiitän puheenjohtaja Menendez Valdesia ja Manolopulusia ja Arsan Buota, jotka olivat hänen kanssaan täällä mukana tänään. Kiitokset teille kaikille. Meillä on erittäin tärkeä kokous 15. syyskuuta ja toivon, että voimme saada sovittua sen esityslistasta. Ja ehkäpä olisi syytä ottaa selkeästi keskusteluun muutamia, muutamia asioita ja päätöksiä, joista, jotka olisi saatava tehtyä. Erityisesti olisi otettava kantaa itse rahoitettujen virastojen tilanteeseen. Meillä on ehkä täällä joitakin varoja vielä saatavissa. Ei sovelta niihin, joita siis sovelta tuosta järjestelmää. Tämä vähän ortavakin tilanne. Saattaa olla, että löytyy jonkinlainen oikeusperusta, mutta joskus oikeus perustankaan takia ei pidä aivan absurdille tielle ja ristiriitaisuuksien tielle lähteä. Olisi varmaan syytä myös korjata oikeusperusta, jos on tarpeen. Puheenjohtaja Menendez Valdes sanoi, että täällä on neljä tai viisi virastoa, joilla ei ole vielä toimipaikkaa koskevaa sopimusta. Haluaisin tietää, mistä virastosta on kysymys ja niistä olisi syytä keskustella sitten toimijoiden välisessä kokouksessa. No niin, tässäpä tämä. Nämä ovat tärkeitä tietoja ja voittekin nyt tämän perusteella arvioida tätä tärkeää asiaa. Asia. Budjettivaliokunta ja Euroopan parlamentti pitävät hyvin tärkeitä näitä virastoja. Nyt keskeytämme kokouksemme. Palaamme tänään iltapäivällä kello 15 tänne. Ja silloin meitä odottaa tällainen kollokvia keskustelu, joka koskee EUn toimia pk-yritysten hyväksi.